Dear President. Puhemies. So, liebe No niin, hyvät kollegat, istunto jatkuu. Eilispäivän pöytäkirja ja hyväksytyt tekstit ovat käytettävissä. Onko jotakin vastalauseita? Ei näytä olevan. Pöytäkirja on näin ollen hyväksytty. Ennen kuin käymme keskustelemaan,